So, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Äh, avaamme iltapäivän äh, kokouksen. Seuraavaksi esityslistalla keskustelu Jan Richterin kanssa, joka on Slovakian työ-, sosiaali- ja perheministeri. Tervetuloa, herra ministeri, joukkoomme. Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun meillä on mahdollisuus äh, tavata täällä työllisyysvaliokunnassa Slovakian työministeri. Me elämme mielenkiintoisia ja jännittäviä aikoja, varsinkin mitä tulee työllisyyteen ja sosiaaliasioihin. Meillä on hyvin tärkeitä tehtäviä edessämme työllisyysvaliokunnassa, jotka liittyvät siihen, mitkä ovat teidän kautenne prioriteetteja. Näistä asioista haluamme teidän kanssanne keskustella, joten sen pitemmittä puheitta annan teille puheenvuoron. Ďakujem pekne za slovo. Vážený... Kiitos puheenvuorosta, herra puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, Ensinnäkin haluaisin toivota teille kaikille hyvää iltapäivää. Tämä on minulle suuri kunnia, että saan puhua Euroopan parlamentissa puheenjohtajavaltioslovakian puolesta, neuvoston puheenjohtajavaltion puolesta täällä Euroopan parlamentissa. Aion tässä keskittyä kaikkein tärkeimpiin painopisteisiimme Slovakian kaudella tulevina kuukausina. Työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunta Euroopan parlamentissa on erityisen tärkeä valiokunta sosiaalipolitiikassa, työllisyyspolitiikassa, työoloissa, ammattikoulutuksessa, työntekijöiden vapaassa liikkuvuudessa. Jos ajatellaan myös nuorten eläkeläisten liikkuvuutta, kaikki ne ovat tärkeä osa kansalaisten arkea. Ne ovat hyvin merkityksellisiä asioita kansalaisille. Onpa sitten puhe työ- tai ja perheelämän yhteensovittamisesta, työllisyyspalveluista, työturvallisuudesta, terveydestä, sosiaalietuuksista ja oikeuksista, maahanmuuttajan työntekijöistä, eläkeedusta. Kaikkihan tämä on hyvin olennaista meille kaikille. Tästä syystä EUn kansalaiset, työmarkkinaosapuolet, viestimet, edunvalvontaryhmät kiinnittävät erityistä huomiota näihin aiheisiin. Jos ajatellaan esimerkiksi eläkkeitä, niin ne koskevat meitä kaikkia. Odotan mielenkiinnolla aktiivista yhteistyötä parlamentin kanssa meidän kaudellamme. Minä uskon, että yhteistyötä tehden ja kuuntelemalla toinen toisiamme voimme saada aikaan kohennusta elintasoon ja työn luonteeseenkin. Nämä ovat varmasti tärkeimmät tavoitteemme. Slovakian tärkeimmät tavoitteet työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa liittyvät työpaikkojen takaamiseen, vaurauden luomiseen nyt ja jatkossa. Tämä myös on johtotähtenä eri poliittisissa ja teknisissä tapaamisissa, mukaan lukien myös erilaiset tapahtumat, joita me järjestämme Slovakiassa meidän kaudellamme. Me haluamme keskittää ponnisteluumme siihen, että voitaisiin tarjota säällistä työtä, torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja löytää keinoja luoda työpaikkoja virallinen EPSCO-kokous 14.15. heinäkuuta Bratislava, Bratislavassa oli kautemme aloituslaukaus sosiaali- ja työllisyysasioissa. Keskustelussa keskityttiin nykyisiin haasteisiin, kun ajatellaan sosiaalisia teknisiä muutoksia, väestömuutoksenkin takia, maahanmuuton takia, digitalisoitumisenkin myötä, ja mitä vaikutuksia tällä kaikella on työmarkkinoihin. Ministerit sopivat siitä, että digitalisoitumisella ja robotiikalla on merkittävä vaikutus työmarkkinoihin, koska teknologian myötä työpaikkoja menetetään. Ihmisten työvoima korvataan robotiikalla. Vaatimukset muuttuvat myös, kun ajatellaan, kun uusia ammatteja syntyy talouden digitalisoituminen muuttaa näin ollen myös työluonnetta kokonaan. Tulee uusia työmenetelmiä ja näin myös uusia vaatimuksia taidoille. Digitalisoituminen vaikuttaa suoraan myös koulutukseen, pätevyyksien hankkimiseen ja uuden osaamisen hankkimiseen digitalisoitumisen vaikutukset työmarkkinoihin voivat olla hyvin ratkaisevassa asemassa jatkossakin, kun ajatellaan sosiaalista Eurooppaa. Me tarvitsemme hyviä kansallisia ja Euroopan tason päätöksiä, sillä näin voidaan tekninen kehitys saattaa yhteen kasvuun ja sosiaaliseen edistykseen. Keskusteluissa me kävi selväksi myös se, miten tärkeää on, että digitalisoiminen ei koskisi pelkästään teknisiä näkökohtia. Meidän täytyy huomioida myös sosiaaliset näkökohdat yhtä lailla. Näin voidaan käyttää kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksia täysimittaisesti. Me tuemme tässä myös teidän valiokuntanne lausuntoa liittyen digitaalisiin sisämarkkinoihin. Näin Täällä haluaisin kiittääkin herra puheenjohtaja teidän valiokunnan puheenjohtaja Thomas Hendeliä siitä, että hän on ollut niin aktiivinen myös EPSCON epävirallisessa kokouksessa Bratislavassa. Kaudella me jatkamme työtä myös lainsäädäntöehdotusten parissa, josta nyt käydään keskustelu teknisellä ja asiantuntijatasolla. Me teemme kaikkemme, jotta päästäisiin eteenpäin näissä aiheissa. Me pyrimme löytämään poliittisen yhteisymmärryksen. Yksi poliittisesti arkaluontoinen aihe on lähetetyt työntekijät ja siihen liittyvä ehdotus. Komissio on nyt käynyt läpi reaktioita 11 jäsenvaltiosta kuullut myös eri valtioiden parlamentteja ja nyt päättänyt, että se on jättänyt ehdotuksensa vanhassa muodossa pöydällä. Me olemme valmiita käymään keskustelua kaikkien jäsenvaltioiden kanssa puheenjohtajavaltiona yhteistyön hengessä pyrimme löytämään myös sopuratkaisun. Direktiivi teksti tarvitsee laajaa tukea. Neuvostotyöryhmä jatkaa myös keskusteluja aiheesta jo toinen syyskuuta. Yksi tärkeä aihe työterveys- ja turvallisuus saralla on työntekijöiden suojeleminen altistumisella syöpää aiheuttavilta aineilta. Nyt ehdotuksessa luottelu jossa on aineita, joilla on kielteinen vaikutus työntekijöiden terveyteen. Meidän täytyy enimmäismäärät asettaa näille aineille ja pitää myös kiinni enimmäismääristä, sillä näin voimme vähentää altistumista näille aineille. Viime kädessä voidaan tarjota työntekijöille myös parempaa suojelua. Tässä haluamme jatkaa sitä työtä, joka tehtiin alkomaiden kaudella. Tämän tekstin pohjalta voimme hyväksyä EPSCO-kokouksessa lokakuussa yhteinen näkemys. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, myös yhteistyötä esittelijän kanssa, valiokunnan varapuheenjohtajan kanssa, Rova Marita Ulskukin kanssa, jotta saataisiin aikaan sopimus mahdollisimman nopeasti. Haluaisin myös kiittää komission aloitteesta, jotta voitaisiin pikkuhiljaa päivittää kaikkia EU-lainsäädäntöä työterveys- ja turvallisuusasioissa. Erityisen iloinen olen siitä, että komissio on kertonut aikomuksestaan tehdä direktiiviehdotus, jossa olisi toinen luettelo syöpäaiheuttavista aineista loppuvuoteen mennessä vielä. Työterveys- ja turvallisuusaiheista käydään keskustelua myös asiantuntijakonferenssissa 24. ja 5. lokakuuta Bratislavassa. Siellä otsikkona on ennaltaehkäisyn kulttuurin kohentaminen työmarkkinoilla. Kokouksen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta työterveys- ja turvallisuusasioista työpaikoilla – siellä pyritään myös miettimään, miten osaamista voidaan kehittää liittyen vaaroihin uudessa tekniikassa ja minkälaisia uusia työllisyysmuotoja on. Myös työvoiman ikääntyminen on huomioitava. Vielä yksi tärkeä aihe meidän kaudeltamme, nimittäin Euroopan saatavuusasetus. Noin oikeudellisesti ottaen tämä on hyvin mutkikas ehdotus. Sen tarkoituksena on kohentaa sisämarkkinoiden toimintaa, päästä eroon esteistä rajaylittävässä kaupassa ja, ja kohentaa vammaisten asemaa. Siinä pyritään yhtäläisen kohtelun periaatetta viemään eteenpäin, kun on kyse palveluiden ja tavaroiden tarjonnasta. Slovakian kaudella tavoitteena on muuttaa tekstiä näin voitaisiin oikeusvarmuutta vahvistaa ja jotenkin keventää yritysten rahoitus- ja hallintorasitetta. Lainsäädännön lisäksi kaudellamme käsittelemme muitakin aiheita kuin lainsäädäntöä. Esimerkiksi me jatkamme pohdiskelua liittyen nuorten asemaan lokakuussa tarkoituksena on saada komissiolta kertomus, joka arvioida nuorisotakuun täytäntöönpanoja, mitä jatkotoimia voitaisiin tarjota nuorten tueksi. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että me jatkamme aloitetta myös 2016 jälkeen. Tämä on erittäin tärkeää niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat taistelleet korkean nuorisotyöttömyyden kanssa Slovakia suhtautuu myönteisesti aloitteeseen, koska sillä on itselläkin kokemusta hyvästä täytäntöönpanosta. Ohjelma on merkittävästi auttanut nuorten työllistämistä. Puheenjohtajavalta Slovakia haluaa myös neuvoston päätelmiä kehitellä liittyen käytäntöön täytäntöönpanon vaikutuksiin nuorten hyväksi työmarkkinoilla. Tähän liittyy myös aloitteen rahoitus 2016 jälkeen. Nuoret ja heidän merkityksensä ovat mukana myös konferenssissa, joka järjestetään 10. ja 11. lokakuuta tänä vuonna. Siinä keskitytään Romanian aseman parantamiseen. Me uskomme että tässä ei olisi mukana vain poliittisia päätöksentekijöitä, vaan myös nuoria romaneja, ja erityisesti heitä, jotta he voivat kertoa omia näkemyksiään ja kokemuksiaan, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää romanivähemmistöjen tilanne Euroopassa. He voivat kertoa myös näkemyksistä siitä, miten voitaisiin näkyvämmin edistää heidän asemaansa. Täällä aiotaan keskittyä myös erilaisiin ratkaisuehdotuksiin romanivähemmistön Äh, aseman kohentamiseksi ja alueellisesti ja paikallisesti. Paitsi te keskustellaan Romanian integroimisesta tuossa konferenssista, niin myös neuvostossakin. Neuvoston päätelmissä halutaan vastata komission kertomukseen siitä, miten kansallistrategiat on täytäntöön pantu romaniväestön integroimiseksi. Huolimatta siitä, että romanit edustavat vähemmistöä ja ovat monesti huonommassa asemassa niin. He ovat kuitenkin täysimittaisia EU-kansalaisia, kaikki ne oikeuksineen ja velvollisuuksineen, joita EU-kansalaisilla on. Me haluamme edistää sellaista asennoitumista, että EUn erotuksissa romaani kysymystä sivutettaisiin. Me haluamme romanit saada mukaan myös ratkaisua etsittäessä heidän ongelmiinsa. Meillä on Romanien parissa myös eräs toinen merkittävä ongelma, nimittäin pitkäaikaistyöttömyys. Ei se tietenkään koske pelkästään romanivähemmistöä sinällään, vaan se koskee väestöä ylipäätään. On useita jäsenvaltioita, kuten Slovakia, jotka ovat taistelleet tämän asian parissa. Me järjestämme vielä toisenkin konferenssin tätä aihetta varten. Siellä todennäköisesti hyväksytään myös suuntaantavat puitteet niiden myötä ehkä voidaan paremmin integroida myös työttömät työmarkkinoille. Me haluamme myös järjestää keskusteluja suositusten tiimalta. Varmastikin EPSCO-kokouksessa Luxemburgissa käsittelemme tätä aihetta. Me pyrimme miettimään, miten päästä eroon pitkäaikaistyöttömyydestä, miten edistää pitkäaikaistyöttömien saamista mukaan työmarkkinoille. Tällainen tiedonvaihto voi olla myös innoituksen lähde muille valtioille. Näin nekin voivat käyttää näitä kokemuksia hyväkseen. Jotta voitaisiin työllisyysastetta nostaa, varsinkin naisten parissa, niin varmasti täytyy miettiä miten me pystymme hoitamaan ylipäätään työ- ja perheelämän yhdistämisen. Meidän on tässä pitää, hyvä pitää mielessä myös komission toiminta, joka on käynnistänyt aloitteita. Nämäkin liittyvät työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen. Arvostan kovasti myös sitä, mitä Työllisyys- ja sosiaalisen valiokunta on tehnyt tämän asian parissa, kuten myös naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunta. Me olemme saaneet näiltä valiokunta tärkeitä mietintöjä tästä aiheesta. Varmasti tämä aloite parantaa naisten asemaa ja heidän pääsyä työmarkkinoille. Näin voidaan saada paremmat oikeudelliset puitteet EU-ssa jotta voidaan hyödyntää paremmin myös naisten osuutta tai niiden osuutta, jotka ovat sekä työmarkkinoilla, mutta joutuvat myös hoitamaan lapsia, vanhuksia tai puolisojaan. Meidän täytyy miettiä myös eriarvoisuutta työmarkkinoilla. Puheenjohtajalla Slovakia järjestää myös konferenssin, joka liittyy siihen, miten työ- ja yksityiselämä voitaisiin paremmin sovittaa yhteen nykymaailmassa 20. ja 21. syyskuuta Bratislavassa. Asiantuntijat keskustelevat siellä ennen kaikkea niistä mahdollisuuksista, miten voitaisiin modernisoida lainsäädäntöä niin, että työn järjestämistä voitaisiin muuttaa huomioidakseen paremmin nykyiset suuntaukset työmarkkinoilla. Slovakia järjestää muitakin konferensseja, epävirallisia tapaamisia, tapahtumia, joten tavoitteena on ei pelkästään tarjota konkreettisia ratkaisuja eri aiheissa, vaan kertoa myös, miten myönteistä EU on saanut aikaan kansalaisten hyväksi. Se, että tuodaan esille hyötyjä ja konkreettisia tuloksia – edellyttää, että käytämme helposti ymmärrettävää kieltä. Meidän on viestittävä tästä selvästi EUn kansalaisille. Valitettavasti viestimet käyttävät väärin omaa asemaansa ja tuovat esille kielteisiä ulottuvuuksia eri aloitteista ja tuloksista. Usein viestimet vääristävät myös sitä näkemystä, joka ihmisillä on EUn toiminnasta helposti kansalaiset nielevät tämän näkemyksen tosiasiana. Työ- ja sosiaalisen ministerinä näistä aiheista paljon mielenkiintoa. Ne koskevat kaikkia kansalaisia. Ne liittyvät työllisyyteen, sosiaaliturvaan, suojeluun, työterveyteen ja turvallisuuteen. Ne ovat tärkeitä aiheita ja, ja ne ovat hyvä esimerkki myös EUn yhdentymisestä. Siksi on hyvä jatkaa tällä tiellä. Haluaisin kiittää kovasti huomiostanne. Herr ministeri, Dank für Kiitokset, herra ministeri, teidän alkupuheenvuorostanne. Työllisyysvaliokunnassa me toimimme aina niin, että ensin me annamme jokaisen poliittisen ryhmän koordinaattoreille puheenvuoron ja sen jälkeen käymme toisen kierroksen, jossa sitten valiokunnan muut jäsenet saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Ensin David Kasa, EPP. Olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri, että vastasitte kutsuun, ja tulitte tänne tänä päivänä. Mainitsitte työpaikkojen luomistoimet. Kuten kaikki tiedämme, Slovakian puheenjohtajuuskaudella pyritään edistämään nykypuitteissa nuorisotyöllisyyttä. Tuen tätä ajatusta. Meidän on päästävä eron näin suuresta nuorisotyöttömyydestä. Se on meille tärkeä asia koko parlamentissa. Me olemme taistelleet työttömyyttä vastaan erityisesti nuorisotyöttömyyttä vastaan, joka on ollut merkittävä ongelma monilla alueilla. Nuorisotyöttömyys omassa maassani Slovakiassa ministeri taitaa olla noin 25 prosentin luokkaa, mutta alueelliset erot ovat suuria. Jopa 40 prosenttia on nuorisotyöttömyys joillain alueilla. Mitä mieltä olette siitä, miten voitaisiin tehokkaasti poistaa nuorisotyöttömyyttä, erityisesti sellaisilla alueilla, joilla voidaan nähdä, että tähän mennessä käytetty politiikka ei ole ollut kovin tehokasta. Kiitos. Ja sitten Jutta Steinruck. Äh, Kiitos herra ministeri, että olette täällä tänään. Ja kuulimme puheenvuorostanne, että käsittelette hyvin laajalti aiheita, jotka myös täällä meidän valiokunnassamme meitä askarruttavat. Olisin ehkäpä halunnut hieman konkreettisempia toimenpiteitä siitä, miten te, mitä konkreettisia toimenpiteitä teillä esimerkiksi on nuorisotyöttömyyden voittamiseksi, koska onhan jo paljon ihan hyviä menestyksekkäitäkin esimerkkejä, mutta on myös huonompia esimerkkejä. Mitä te haluatte muuttaa, niin että toimisimme paremmin? Ja sama koskee myös pitkäaikaistyöttömyyttä. Komissiohan teki tästä tiedonannon. Mitä Slovakia puheenjohtajamaana tekee tälle asialle konkreettisesti, koska pitkäaikaistyöttömiä on kaikissa Euroopan unionin maissa aivan liikaa. Olen iloinen myös että puhuitte teknisistä äh, toimista ja puitteista, miten te haluatte digitalisoida tulevaisuuden työmarkkinat ja millä tavalla huomioitte sosiaalisen työllisyyden ja miten tämä vaikuttaa sosiaaliturvajärjestelmiin jäsenvaltioissa. Nämä ovat asioita, jotka ovat meille tärkeitä, samoin kuin myös oikeudenmukainen liikkuvuus työmarkkinoilla Euroopassa. Toki meillä on hieman eri näkemyksiäkin osittain, mutta kysymyshän on kuitenkin siitä, että ihmiset, nämä työntekijät ovat keskiössä. Ja joissa jäsenvaltioissa heitä, heistä hyödytään, hyödynnetään ja Esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on yksi paketti vasta. On muitakin esimerkkejä, joiden parissa meidän täytyy työskennellä. Niin, että meillä ei tule sellaista eh, kilpailua, jossa kilpaillaan halvimmista työpaikoista, päinvastoin parhaista työpaikoista. Tämä tukee ja auttaa kaikkia jäsenvaltioita ja silloin me emme kilpaile toisiamme vastaan. Toivon mukaan te työskentelette kanssamme positiivisen Euroopan puolesta, Euroopasta, joka ei huomioi ainoastaan talousintressejä. Hyvin toimivat sisämarkkinat ovat tärkeät ja se, että suhdanteet toimivat hyvin kaikissa jäsenvaltioissa, mutta yhtä tärkeitä ovat Euroopassa elävät ihmiset. Ja kun te sanoitte, että mediat levittävät usein huonoa ilmapiiriä Eurooppaan, mutta eikö tämä nyt äh, liity myös hieman poliitikkoihin, joiden puheista mediat äh, nämä ajatukset saavat? Äh, meissä teillä on kumppani oikeudenmukaisten työmarkkinoiden puolesta. Sitten Ulrike Trebesius, ESR. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset myös teille, arvoisa ministeri, että näin tarkkaan selvititte sitä, mitä suunnit kuvittelette tekevänne lähikuukausina puheenjohtajavaltiona? Monet seikat selvitettiin jo melko tarkkaan, mutta minä haluaisin kysyä aiheesta, joka tulee esiin usein täällä, nimittäin nuorisotyöttömyydestä, pitkäaikaistyöttömyydestä myös. Me taidamme kaikki olla samaa mieltä siitä, että uusien työpaikkojen luominen on erityisen tärkeä haaste meille. Miten toivotte, että puheenjohtajakaudella ne voitte ajaa konkreettisia poliittisia toimia, jotta voidaan edistää innovaatiota, yritystoimintaa, jotta tätä kautta syntyisi uusia työpaikkoja? Miten me voisimme aktiivisesti poistaa niitä esteitä, joita on olemassa, jotka estävät esimerkiksi yritysten laajentumisen tai osittain vaikeuttavat uusien yritysten perustamista. <clears throat> Miten näistä esteistä päästäisiin eroon, että voitaisiin luoda lisää työpaikkoja? Toinen mielestäni tärkeä seikka liittyy EUn komission ehdotukseen parempaan esteettömyyteen, jonka pitäisi – parantaa sisämarkkinoita niin, että tietyt tuotteet ja palvelut ovat helpommin saatavilla, niin että vammaiset myös tai ikääntyneemmät helpommin voivat aktiivisesti ottaa osaa yhteiskunnan toimintaan ja osallistua myös työmarkkinoihin aktiivisesti. Slovakian puheenjohtaja valtion esitykset ovat melko niukkoja tähän mennessä. Sanotaan vain, että esteettömyyttä pidetään tärkeänä. Pyytäisin ministeriä vähän selvittämään, mitä haluatte saada aikaan. Mitä esteitä on olemassa tai konkreettisesti, miten voimme tukea teitä tässä työssä Euroopan parlamentin puolelta. Kiitos. Dankeschön für die ALDE nun. Ja sitten Marian Haakin ALDE. Thank you. Uh- Kiitos. Tervetuloa herra ministerivaliokuntaan. Odotan innolla hyvää yhteistyötä täällä. Ensinnäkin kun katson ylipäätään teidän ohjelmaanne, niin siellä oli kolme seikkaa otettu esille. Ensinnäkin koordinoituja tuloksia, pirstaloitumista eroon pääseminen ja keskittyminen kansalaisiin kahdessa ensimmäisessä ja kolmannessa korostitte kovasti sitä, että meidän täytyy osoittaa kansalaisille, mitä EU-hankkeilla on myötäistä vaikutusta ihmisten arkeen. Itse mainitsitte tämän myös. Varmasti me kaikki täällä olemme tästä samaa mieltä, miten tärkeää se on. Kun tässä tarkkaan tätä seurataan, niin minä haluaisin kuulla teiltä, olisiko teillä jotain erityistä ehdotusta siitä, miten te aiotte tämä toteuttaa, viestiä tästä kansalaisille. Se ensimmäisenä kysymyksenä. Niin liittyen sitten lähetettyihin työntekijöihin, osaamiseen, Martina saa jatkaa siitä, mutta minulla on muitakin kysymyksiä. Mainitsitte myös saatavuus saavutettavuusdirektiivin haluttiin muuttaa tekstiä, jotta saadaan oikeusvarmuutta enemmän ja vähentää kustannuksia ja hallintorasitetta pk-yrityksillä. Vaikkakin se on tärkeää, niin en tiedä, pitääkö se olla sitten ihan keskiössä kuitenkaan. Esteettömyysasetus liittyy ennen kaikkea esteiden poistamiseen, kun on kyse vammaisista. Ja kuten tiedämme, heitä on yhä enemmän EU-ssa. Haluaisin, että miettisitte tarkemmin tätä. Puhuitte myös lainsäädäntömuutoksesta sisämarkkinoilla liittyen työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen ja sosiaaliturvajärjestelmien koordinointiin. Ehkä te voisitte ystävällisesti lyhyesti kertoa, mitä tässä on vireillä. Kuten tiedätte, esityksiä kyllä on olemassa Brexitin vuoksi. Haluaisin vähän selvyyttä tähän, mitä on mukana, mitä ei, mitä vielä on olemassa, mitä ei. Lopuksi hauskaa huomata, että mietitte nuorisotakuun tuloksia. Lopuksi vielä jakamistaloutta ei ole mainittu ja sen merkitys on kasvaa kasvamistaan. Olisi hyvä, että puheenjohtajavaltio johonkin sen ottaisi mukaan. Vielen Dank. Jetzt Rina Ronja Kari. Sitten Rinaran ja Kaari GUE-ryhmässä. Ja Kiitos. Minä haluaisin myös toivottaa ministerin tervetulleeksi. Kiitos, että tulit tänne ja että olet täällä kertomassa teidän suunnitelmistanne. Se on aina ilo, kun me täällä työllisyysvaliokunnassa saamme käydä suoran vuoropuhelun ministerin kanssa. Kaksi konkreettista kysymystä. Ensimmäinen liittyy lähetettävien työntekijöiden direktiiviin. Voisitko hieman äh, syventää teidän kantaanne? Ja samoin, mitä te odotatte neuvotteluista? Ette luonnollisestikaan voi vielä kertoa lopputuloksia neuvotteluista, mutta hieman äh, niistä mahdollisuuksista, mitä tässä on. Toinen liittyy yleisemmin sosiaaliseen polkumyyntiin. Tässä valiokunnassa hyväksyimme heinäkuussa mietinnön ja se käsitellään täysistunnossa syyskuussa polkumyynnistä. Ja siinä on paljon äh, suosituksia, mitä me voimme tehdä, jotta voimme varmistaa hyvät työmarkkinaolosuhteet kaikille EU:ssa. Mitä ajatuksia teillä on? Mitä muuta me voimme tehdä? Miten me voimme taata yhtäläiset ehdot ja yhtäläiset työehdot kaikille kansalaisille? Ja oletteko te ajatelleet ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet tavalla tai toisella? Kiitos. Kiitos. Jean Lambert, Vihreät. Thank you, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi tänne kokoukseen. Meidän Harkinin tavoin haluaisin minäkin todeta, että ihmiset todella haluavat tuntea, että Euroopan unioni tekee työtä heidän edukseen, riippumatta siitä, mikä on yhteiskunnallinen asema ja tilanne. Tuo sosiaalisten oikeuksien pilariajatus on nyt kuulemismenettelyn kohteena. Kysyisin, mitä kautta uskotte, että voitte auttaa tämän ehdotuksen suuntaa oikeaksi? Ja sitten romanistrategiasta ja sosiaalisesta osallistamisesta ja turvallisuus turvallisuuskysymyksistä. Meillä oli sellainen tunne, että haluttiin vähentää työtä tällä saralla eikä niinkään lisätä. No nyt puhuitte uudesta osaamisesta, pätevyydestä ja siirtymistä. Tämä asia on linkitetty kovasti teillä digitaalikehitykseen. Me olemme katsoneet myöskin siirtymää siinä mielessä, että pohditaan, miten se liittyy resurssien tehokkaaseen käyttöön, energiatehokkuuteen – koko ajatuksen siitä, että taloutta muutetaan niin, että siitä tulee ympäristöystävällisempää ja kestävämpää. Joten pyytäisin tätä kommentoimaan vähän sitä, miten usko, että nämä alat pääsisivät esiin, kun ajatellaan uutta osaamista, jota tarvitaan ja uusia työpaikkoja, joita saattaisi syntyä, tai mitä muutoksia näillä saroilla voisi tapahtua. Me olemme parlamenttina toki valmiina tekemään kanssanne yhteistyötä, jotta voimme kehitellä ajatuksia edelleen. Uuden osaamisen, uusien pätevyyksien yhteydessä ei oikein kiinnitetä huomiota tähän asiaan, jonka parissa olemme tehneet valiokunnassa paljon työtä. Kiitos. Kiitos EFDD, Laura Giaes näe, enkä Dominik Matania. Joten eh, nyt sitten Siirrymme suoraan kakkoskierrokselle. Seuraava puheenvuoro Elisabeth Moran Chatin, onko hyvä. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitos herra ministeri, että kunnioitatte läsnäolonnalle valiokuntaamme ja esititte kautenne ohjelmaa. Haluaisin kolme kysymystä esittää teille. Ensinnä liittyen lähetetty työntekijöiden direktiivin tarkistamiseen. Siinä törmätään kyllä ongelmatiikkaan, jonka tekin mainitsitte niin, että päästään eroon pirstaloitumisesta. Voisitko kertoa enemmän työmenetelmästä neuvostossa, jotta vältyttäisiin pirstaloitumiselta? Paremminkin on nyt kuultu puhetta vastustamisesta, ajatellen keltaisen kortin menettyä, kuin sen sijaan, että olisi mitään selvää tahtoa nähtävistä päästä eteenpäin direktiivin parissa, kun se on kuitenkin yksi tärkeä peruskivi sosiaalisessa Euroopassa. Toinen seikka liittyy ammattien kehittymiseen ja muuttumiseen. Te korostitte itsekin tätä seikkaa. Kun ajatellaan, mitä eniten rekrytoidaan, niin näitä kymmentä ei enää kymmenen vuoden päästä ole. Eli tos, tässä käydään kilpaa kellon kanssa. Mitä te ajattelette, että, että voitaisiin nopeuttaa tätä juoksua teidän kaudellanne? Muuten joudutaan vain työttömiä uudelleen kouluttamaan. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää. Ja sitten kolmas kysymys vielä, joka liittyy sosiaalivaroihin, jotta voidaan työn työttömät saada työmarkkinoilla uudelleen? Aiotteko puolustaa niitä kynsin hampain, ettei niitä panna kohesirahastoon, vaan että inhimillinen pääoma olisi meidän huomiomme keskiössä? Dankeschön. Jetzt folgt. Kiitos. Michaela trova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 Sanoitte, että meidän tulisi pyrkiä konsensukseen nykytilanteesta, jossa on 11 kannanottoa keltaista korttia ja toisaalta komissio vastapuolena ja komissio pitää edelleen kannastaan kiinni. Muistiko tässä vaiheessa jo sanoa, minkälainen konsensushenkinen ehdotus voisi auttaa tässä eteenpäin. Ja kysyisin samalla, aiotteko tehdä jonkun ehdotuksen täytäntöpanon direktiivin osalta vuodelta 2014-2016, eli määräaika. Jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanneet tätä, mutta meillä ei ole ollut vielä minkäänlaista arviointia tästä täytäntöönpanosta. Meistä direktiivi on nyt ennenaikainen. Ensin pitäisi voida arvioida nykyistä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Eli ajaisitteko te tällaista arviointia lähitulevaisuudessa? Se on kysymykseni. Toinen kysymys liittyy työ- ja perheelämän yhdistämiseen, siihen miten voidaan tasapainotella työ- ja vapaa-ajan välillä. Minä haluaisin todeta, että joissain mainituissa raporteissa jotkut sanovat, että me emme täysin arvosta vanhempien työtä ja tehtäviä, kun toinen vanhemmista on töissä ja toinen tekee paljon työtä kotona. Niin tämän kotona olevan vanhemman työtä ei arvosteta riittävästi. Onko teillä jotain konkreettisempaa ehdotusta perhe- ja työelämän yhdistämiseen. Kiitos. Danke sehr. Jetzt folgt... Kiitos. Sitten Blinkevičiūte. Pone ministre, eh, Herra ministeri, kiitos eh, vierailustanne valiokunnassamme. Slovakia on puheenjohtajamaana hyvin hankalan äh, vaiheen aikana ja se on teidän ensimmäinen puheenjohtajakautenne ja toivotankin teille menestystä. Olemme työskennelleet äh, paljon nuorisotyöllisyyskysymysten parissa ja hyväksyneet esimerkiksi nuorisotakuun ja sille tietyn äh, taloudellisen puitteiston, mutta herra ministeri, Hyvin monet nuoret eivät voi löytää työpaikkaa ja sen vuoksi he sitten muuttavat äh, muihin maihin joko EU-ssa tai EUn ulkopuolelle ihan vain siksi, että me emme ole hoitaneet äh, esimerkiksi lapsiköyhyysasiaa. Yksi neljästä lapsesta Euroopan unionissa elää köyhyydessä, ja tämä on huono asia. Tekeekö Slovakia mitään tälle asialle? Toinen asia, jonka te mainitsitte ja myös moni kollega mainitsi, liittyy siihen, että työllisyysvaliokunta ja naisten oikeuksien valiokunta on laatinut yhteisiä mietintöjä työ- ja perheelämän yhdistämisestä. Olen iloinen siitä, että syyskuussa te järjestätte aiheesta konferenssin, mutta mitä te voisitte tehdä konkreettisesti puheenjohtajakautenne aikana perhe- ja työelämän yhdistämisasialle. Parlamentti pyysi komissiota esittelemään neljä direktiivi luonnosta, jotka ovat tärkeitä, jos me haluamme edistyä tässä kysymyksessä. Ja sitten vielä kolmas kysymys, joka liittyy Liettuaan. työntekijöiden lähettämisdirektiivi, Liettua, kuten muutkin naapurimaat, ovat blokanneet tämän direktiivin. Mutta eikö meidän teidän puheenjohtajakauten aikana pitäisi nyt keskustella enemmän siitä, miksi näin tehty? Miksi jäsenvaltiot eivät tee mitään palkkojen nostamiseksi pitkän matkan kuskeille esimerkiksi kuljettajille – sen sijaan, että keskitytään vain esimerkiksi päivärahoihin. Me tarvitsemme edistystä tässä asiassa. Dankeschön. Kiitos. Sitten Agnes Jungerius. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Minäkin haluaisin toivottaa onnea menestystä puheenjohtajakaudelle. Alankomaan oli edeltävä puheenjohtajan valtio. Viestikapula annettiin juuri teille, mutta ongelmia jäi muutamia hoidettavaksi, joten työtä menestystä. Oli mukava kuulla, että sanoitte. On tärkeää nähdä sosiaaliset kysymykset ja niiden merkitys EUn kansalaisten silmissä. Näin minäkin ajattelisin sosiaalipoliittisia kysymyksiä. Juuri tällä saralla syntyy hyvä lähtökohta eurooppalaiselle työllemme. Minun kysymyksenne. Puhuitte neuvoston työryhmästä toinen syyskuuta. Siellä käsitellään lähetettyjen työntekijöiden kysymystä. Onko teillä jotain käsitystä siitä? Päästäänköhän Slovakian puheenjohtajakaudella johonkin lopputuloksiin? Miten optimistinen olette tässä yhteydessä, koska todellakin meidän pitäisi päästä kompromisseihin ja minä olisin kovin utelias kuulemaan teidän arvioitanne tilanteesta. Vähän tähän liittyen. Yksi aiheista, että ette maininnut. Mainitsitte köyhyyden vastaisen taistelun, mutta pitäisikö miettiä myös sellaisia strategioita, jotka liittyvät siihen tilanteeseen, että monilla Euroopan alueilla työssä käyvät tarvitsisivat ostovoiman parannusta, palkan korotusta ehkä, koska – taloudellinen tilanne ei ole vielä sellainen, että kannattaisi kovasti kehuskella. Tärkeää olisi myöskin huolehtia siitä, että työmarkkinaosapuolten välisten neuvotteluiden kautta päästään korottamaan palkkia. Kiitos. Vera Kukan. Sitten Vera Kukan. Jakujem pekne pan predseda, pan ministeri. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Herra ministeri, minäkin toivottaisin teidät tervetulleeksi valiokuntamme kokoukseen tänään. Kuten puheenjohtajakin totesi alussa, valiokunnan jäsenistä on erittäin tärkeää, että voidaan keskustella eri aiheista puheenjohtajan valtion ministereiden kanssa eri aiheista, kuten tekin totesitte alustuksessanne. Lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä puheenjohtaja Rova Soitrovahan otti sen jo esille. Nimittäin jos tavoitteeksi asetetaan somun löytäminen kaikkien jäsenvaltioiden kesken, niin silloin rima on liian korkealla. Meidän täytyy olla varmasti realistisempia tavoitteissamme. Jäsenvaltioiden kannathan ovat aika kaukana toisistaan. Siksi nyt kysyisinkin teiltä, onko puheenjohtajavaltiolla mitään taktiikkaa, strategiaa, näkemystä, tai jonkinlainen salainen ase, resepti, jotta eteenpäin päästäisiin aiheessa. Mielestäni se olisi jo saavutus sinällään. Toiseksi kysymys, joka liittyy tämän valiokunnan toimiin. Puheenjohtajavaltion painopisteessä on myös nuorisotyöllisyys. Haluaisin kysyä teille, miten tukea sitten vanhemman väen työllistymistä yrittäjyyden tukemista vanhemman väen parissa? Tai miten tätä harmata taloutta voitaisiin kehittää? Miten voitaisiin päästä eroon kaikenlaisesta syrjimisestä, kun on kyse työelämästä? Lykkyä tykö. Dankeschön. Jetzt Martina Kiitos, eh, Martina Laijoeva. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane ministeri, také vás tady vítám. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Ministeri, tervetuloa. Olen ylpeä siitä, että voimme olla yhteistyössä nyt naapureidemme kanssa EUn puheen johtajakauden yhteydessä. Pari seikkaa. Marian Harkin mainitsi jo nuorisotakuun. Hienoa, että pidät pidätte prioriteettina nuorisotakuun uudelleen tarkastelua, koska me tarvitsemme todella konkreettista lisäarvoa, jotta voimme nähdä, oliko näistä toimista hyötyä ennen kuin lisätään budjettia. Jos nyt katsotaan tilintarkastustuomioistuimen suosituksia – tilintarkastustuomioistuin on käsitellyt tätä aihetta ja näihin suosituksiin kannattaisi kiinnittää nyt huomiota. Ja sitten osaaminen, pätevyys. Olisiko hyvä linkittää osaaminen, pätevyys työmarkkinoiden vaatimuksiin? Tämä on asia, joka on kiinnostanut minua parlamenttiurani alusta asti. Parempaa yhteistyötä tarvittaisiin koulutuslaitosten yritysten välille – Lisäksi tarvittaisiin yritysmaailmasta parempaa tietoa viranomaisille siitä, mitkä ovat tulevaisuuden tarpeet työmarkkinoilla. Olisi varmasti hyvä ajatus vaihtaa parhaita käytänteitä ja katsoa sitä, miten eri maissa tehdään työtä mielellään konkreettisten esimerkkien pohjalta. Lisäksi kysyisin, miten kannustaisit tähän uuden osaamisen ajamiseen. Ja sitten lähetettyjen työntekijöiden direktiivi viimeisenä aiheena. Aikaisemmin Visegrad-maiden johdolla on puhuttu siitä, että vapaata liikkuvuutta tulisi tukea – Slovakia oli yksi maa, joka lähti suosituksensa komissiolle tässä uudelleen tarkastelutyössä. Meidän prioriteettinamme tulisi olla kilpailukyvyn lisääminen EU:ssa. Tässä on varmasti hankala keskustelu luvassa kollegani Kukanin tavoin minua kiinnostaisi, onko teillä jonkinlainen salainen ratkaisumalli jo siihen, miten tulisi lähestyä tätä uudelleen tarkastelua. Toivon, että tämä ei ole viimeinen kokouksemme ja toivon teille onnea menestystä. Sofia Ribeiro. Kiitokset ja sitten seuraavaksi Sofia de Ribeiro. Kiitoksia ja tervetuloa ministeri tähän ensimmäiseen kokoukseen yhteen monista toivottavasti. Pari kysymystä. Ensinnäkin myönteinen palaute Nimittäin, että täytyy olla tarkkana siinä, minkälaisia käsityksiä kansalaisilla on Euroopan unionista, niin että voitaisiin jotenkin viedä eteenpäin Eurooppa-asiaa. Lisäksi ottaisin esille sen, että olen esittelijänä Euroopan talouden ohjausjaksoasiassa huomioiden ennen kaikkea työllisyys- ja sosiaaliasiat. Parlamentti teki maaliskuussa aivan selväksi, että me aiomme arvioida tätä mietinnössämme ja me puolustamme ylipäätään tasapainoa taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien välillä. Kun ajatellaan, miten valiokunnat tätä tarkastelevat, niin varmasti me sitä tarkastelemme eri tavoin kuin esimerkiksi neuvosto, kun kaikki palaamme kotipuoleen, niin meillä on kaikenlaisia suuntaviivoja ja puitteista, mutta sosiaalinen ulottuvuus niistä loista poissaolollaan. Ehkä meillä pitäisi olla jonkinlainen muu keino tehdä yhteistyötä EPSCON ja parlamentin kesken. Tällä haavaa nimittäin, kun ajatellaan, miten kansalaiset asian näkevät, niin vaikuttaa siltä, että EU kantaa huolta vain taloudesta, mutta ei taloutta ole ilman ihmisiä, ilman sosiaalista ulottuvuutta. Meidän täytyy myös taata se, että meillä on jonkinlaista jatkuvuutta kansalaisille tarjottavassa sosiaalisessa suojelussa. Ajatellaanpa korkeaa työttömyyttä näinä päivinä. Varsinkin ajatellen korkeaa nuorisotyöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Väestön ikääntyminen on ongelma sekin. Eivät nämä ongelmat vaikuta pelkästään nuorten elämään tuleviin sukupolviin, vaan myös muutenkin, kun ajatellaan sosiaalista Eurooppaa. Siksi haluaisinkin ministeri tietää, aiotteko tehdä mitään sen hyväksi, että voitaisiin puolustaa Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta. Vielä yksi asia, Brexit. Ministeri, varmasti te joudutte jo käynnistämään Brexit-neuvottelujen valmistelut. Meidän täytyy taata, että ne kansalaiset, jotka nyt tekevät työtä Britanniassa, saavat suojelua ja päinvastoin. Meidän täytyy taata, että keskustelu ei suju pelkästään kabinettien tasolla, vaan tässä tarvitaan muitakin keskusteluja. Puheenjohtaja, lopuksi haluaisin vielä kysyä teiltä, onko mitään neuvottelustrategiaa Brexitia ajatellen olemassa? Kiitos ja muistuttaisin vielä tästä kahdesta minuutista. Seuraava. Köszönöm a Kiitos, Minulla olisi kaksi kysymystä. Joku täällä jo otti esiin eh, direktiivin. Ja konsensusta tagállamok között. A másik kérdésem... Lähetettyjen työntekijöiden eh, direktiivin. Ja toinen kysymys liittyy siihen, miten tämä Accessibility Act, esteettömyyssääntö, miten se, mitä te ajattelette tehdä sen suhteen? Mitä te aiotte tehdä seuraavana kuutena kuukautena näillä aloilla? Ei tämä nyt koske ainoastaan vammaisia, vaan kaikkia ihmisiä. Koska pääsy palvelu, palveluiden saantia sinne pääsy on erittäin tärkeää kaikille. Um, thank you, Chair. Uh, dear Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri hauskaa, että voimme tavata toisen kerran Pratislaavan tapaamisen jälkeen, kun valiokuntamme pari kuukautta sitten siellä kävi. Kiitos huomioistanne ja alustuksestanne, kuten muut ovat täällä tähdentäneet. Tässä tarvitaan yhteistyötä, jotta voidaan viedä eteenpäin monia asioita. Itse kysyisin näkemystänne mahdollisuudesta ja tarpeesta saada aikaan Euroopan kattava työttömyyskassa niin, että voidaan helpottaa tilannetta niissä maissa, joissa on korkea työttömyys epäsymmetristen taloudellisten suhdanteiden vuoksi. Kun ajatellaan nyt kriisiaikoja, niin se olisi ehkä hyvä väline yhtenäisvaluutassakin sosiaalisen yhteenkuuluvuuden takaamiseksi. Italian ministeri Paduan hahmotteli tätä ja esitteli tätä neuvostolla ja parlamentissa nykyisten sopimusten pohjalta. En yksin ole sitä mieltä täällä, että tällaisen ohjelman käyttöönoton olisi tärkeä makrotalouden kannalta, mutta myös poliittisestikin merkittävä, koska se osoittaisi Euroopan kansalaisille, että nyt on ryhdytty konkreettisiin toimiin EU-ssa kohti sosiaalisempaa Eurooppaa. Haluaisin tietää, aikoko puheenjohtajavaltio Slovakia viedä keskustelua eteenpäin, tehdä yhteistyötä samanmielisten hallitusten kanssa, kuten myös parlamentin kanssa tähän liittyvissä asioissa, miten muun muassa rahoittaa tämä kiitoksia. Vielen Dank, jetzt Xavi Lopez. Ja sitten edustaja Lopes. Eh. Kiitoksia kovasti. Tervetuloa ministeri. On kiva, että täällä olette. Minä kysyisin digitalisoitumisesta, jonka mainitsittekin alustuksessanne. Mikä on ihan konkreettinen strategia, joka meillä on tässä prosessissa, jonka hyvin kyllä tunnemme, jota me täälläkin käsittelemme valiokunnassa. On joitakin selvityksiä, jotka pitävät tätä uhkanakin työmarkkinoita ajatellen. Viime vuonnakin seliteltiin, että 15 miljoonaa työpaikkaa on mennyt tai on vaarassa Englannissakin. Ja tämä koskee muutakin kuin digitalisoitumista, vaan muitakin ilmiöitä, joita taloudessa on olemassa. Kun siihen liittyy myönteistäkin noin yleisesti, tämä liittyy maapalloistumiseen, vapaaseen vaihtoon, robotiikkaan ja digitalisoituminen, mutta se, että mitä kykyjä tässä menetetään näissä prosesseissa, ehkä joillekin siitä on hyötyä, ehkä yleisesti ottaen hyötyä, mutta on häviäjiäkin olemassa. Jos ajatellaan maapallostumisen häviäjiä, niin tällä on totta kai vaikutuksia myös sitten vaalitulokseen. Ja nyt täytyy miettiä, onko meillä jotain korvaavaa näille prosesseille, jotta voidaan hyödyntää tätä digitalisoitumista kun ajatellaan vaihtoa, yhteismarkkinoita, kansainvälistä kauppaa, mutta jonkinlainen vähimmäissuojelu työntekijöille taattaisiin. Et miten toteutamme tämän kompensaation sosiaalipolitiikan avulla, ja siksi puhumme sosiaalista pilarista täällä komissiolla on selkeä sitoutuminen tähän, siis Junckerin komissiolla ja valiokunta työstää tätä niin ikään. Ja nyt haluaisin tietää, mitä konkreettisia ajatuksia voitaisiin kehitellä tulevina kuukausina teidän kaudellanne jotta näitä mekanismeja voitaisiin jotenkin viedä eteenpäin sosiaalisen Euroopan hyväksi. Sitten Kiitos puheenjohtaja ministeri. Joitakin päiviä sitten keskustelin maani Ranskan työministerin kanssa. Esitin kysymyksen hänelle. Miten käy, kun ajatellaan valvonta kasvanut Ranskassa, jotta selvitetään kuinka paljon sisämarkkinasääntöjä noudatetaan, varsinkin työntekijöiden, lähentötyöntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Hän totesi, että valvonta on vahvistettu, mutta huomattiin sen myötä, että tehtävä onkin niin valtava, suurempi kuin ajateltiinkaan. Ja niin, että yritykset eivät noudattaneet lakia, niitä on sitä paitsi niin paljon enemmän kuin kuviteltiinkaan. Hän korosti myös sitä, ja mielestäni on oikeassa siinä, moni täällä niin ajattelee, että eurooppalaiset ei tätä valvontaa ole koordinoitu. Tämä liittyy hyvin yksinkertaisen toimintaan, jota voitaisiin toteuttaa hyvin nopeastikin. Haluaisin tietää, mitä aiotte tässä tehdä. Onko tulossa tärkeitä tapaamisia ministereiden kesken, varsinkin työministereiden kesken? Onko se ohjelmassanne? Onko teillä ehdotuksia tulossa? Nyt jo ehkä täällä, että paremmin voitaisiin tarkastustyötä koordinoida niin että päästäisiin kiinni lainrikkojiin. Danke, jetzt folgt äh, Kiitoksia sitten Terri Ranke. Kiitos äh, puheenjohtaja. Siitä, että tulitte tänne valiokuntaan puhumaan kanssamme. Minä juuri palasin Bratislavasta, joten äh, minusta on todella hienoa, että Slovakian puheenjohtajakausi nyt alkaa. Minulla on kaksi kysymystä. Yksi on oikeastaan enemmänkin vetomus, jonka te varmaankin olette kuulleet, kun äh, kuuntelitte täällä kollegoita, eli tämä äh, lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Meidän kantamme ovat äh, hyvinkin eroavia toisistaan tässä valiokunnassa ja se, mitä me haluamme välttää, on, että Euroopan unionissa tapahtuu jako länteen ja itään. Ja vetoaisin, koska neuvoston työryhmässä samoin kuin äh, myös äh, kun teette yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa, eikä ainoastaan ne, jotka ovat ottaneet ylös keltaisen kortin, myös niistä parlamenteista, jotka eivät näin ole tehnyt. Te keski-eurooppalaisena maana, teillä on erittäin tärkeä rooli viedä eteenpäin tätä keskustelua ja pyrkiä välttämään tämä mahdollinen jakautuminen. Toinen kysymykseni liittyy nuorisotyöllisyysaloitteeseen. Olen iloinen, että mainitsitte tämän Ähm, tämän esimerkin nuorista ihmisistä. Olemme puhuneet nuorisojärjestöjen kanssa koko Euroopasta, jossa sanot, ja näissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että marginalisoituneet ryhmät tulisi huomioida paremmin, kuten esimerkiksi romanit. Joten tuetteko te sitä, että tämä olisi osa äh, nuorisoaloitetta ja nuorisotakuuta? Kiitos. Danke. Als letzte Rednerin. Ja sitten vielä viimeisenä puhujana Helga Stevens. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kollegat. Minua kiinnostaisi tietää, miten puheenjohtajan valtiona haluatte päästä kompromisseihin lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Tämä on kovin hankala kysymys ja tärkeä myös omalle maalleni. Esteettömyys, säädös on myös tärkeä asia meille. Ymmärrän, että ennen kaikkea halutaan poistaa taloudellista ja hallinnollista taakkaa, joka kohdistuu pk-yrityksiin. Mutta saadaan sanottuna en ihan hyvin ymmärrä tätä nyt, kun en näe tässä oikein yhteyttä tämän taakkaan ja pk-yritysten välillä. On ymmärrettävä, että jos pk-yritys tai yritys tai kauppa on kaikille esteettömästi käytettävissä, niin tämä tarkoittaa sitä, että yritys saa lisää asiakkaita ja tätä kautta lisää liikevaihtoa ja myös voittoa. Tässä tilanteessa kaikki voittavat. Kun esteettömyydestä muuten puhutaan, niin alusta asti esteettömyys pitäisi ottaa huomioon. Ja jos jotain lisäkustannuksia syntyy, niin niistä pitää selvitä, koska esteettömyys on tavoite sinänsä. Yhdysvalloista näemme, että tämä on kaikki ihan mahdollista. Toivoisin, että voisitte vähän selvittää sitä, mitä tarkoititte, kun puhuttiin taloudellisesta ja hallinnollisesta taakasta. Olen kuullut jo monenlaisia selityksiä sille, miksi esteettömyys on hankalasti toteutettavissa. Kiitos. Kiitokset tästä keskustelusta. Huomannette, että työllisyysvaliokunnassa on paljon erilaisia aiheita, jotka meitä askarruttavat. Ja varmasti tässä niitä saattaa vielä olisi saattanut tulla vielä lisääkin, mutta teillä on nyt 22 minuuttia aikaa vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Olkaapa hyvä. Ďakujem pekne za slovo. Snaď začnem tým. Kiitoksia kovasti. Aivan aluksi minä toteaisin, että olen todella myönteisesti yllättynyt, että kun olen tavannut Slovakiassa paljon lehtimiehiä ja poliitikkoja, niin he totesivat, että kun tulee Brysselin niin tyhjiä saleja, kaikki ovat vielä lomilla, mutta olen todella iloisesti yllättynyt, että täällä on väkeä ja vielä kiinnostunuttakin väkeä kiinnostuneita näistä aiheista ja painopisteistä, joita meillä kaudellamme on. Eli tämä on todellakin myönteinen merkki jo sinällään. Ehkä tämä on todellakin hyvä alku käsitysten muuttamiselle kansalaisten mielissä. Meidän kautemme yksi tavoitteistahan on nimenomaan päästä tähän tavoitteeseen. Kysymyksiä tuli lukuisa määrä, olen pahoillani jo etukäteen, että en välttämättä pysty yksittäin vastaamaan jokaiselle jäsenelle. Haluan keskittyä vastauksistani joihinkin tärkeimpiin ja näin varmasti kattaa useimmat kysymyksistänne. Jos jotain lisää kysyttävää on, niin voi tietenkin vielä yksityiskohtaisemmin palata niihin. Aluksi on kyllä todettava, että jo pari vuotta ennen kuin kautemme käynnistyi, me jo totesimme niin kutsutussa puheenjohtaja triossa, Malta, Alankomaat, Slovakia, että kuusi kuukautta on kovin lyhyt aika, lähes mahdotonta on käynnistää mitään ja saattaa se vielä päätöksenkin. Tästä syystä, tätä haluan muuten tähdentää, kuten tein myös alustuksessani, me haluamme olla hyvin konkreettisia. Me haluamme miettiä, mitä me tarkalleen haluamme saada aikaan. Mutta toisaalta me vain jatkamme sitä, mitä kollegat ovat käynnistäneet, ja jatkaa siitä, mihin he ovat jääneet. Ja varmasti malta kollegat sanovat samaa. Et kun heidän ministeri tänne tulee, niin olen totta kai halukas keskustelemaan suoraan hänen kanssaan. On niin paljon aiheita, ja joita ei voida saattaa onnellisen satamaan meidän kaudellamme, vaan ne täytyy antaa Maltaan käsiteltäväksi. tämä aloitan kysymyksestä, joka liittyy tavoitteeseemme muuta kansalaisten käsityksiä. Ehkä voisin vastata myös siihen, miten me sen aiomme toteuttaa. Henkilökohtaisesti minä uskon, ja tämä on myös puheenjohtajavaltion virallinen kanta, että EUn toimielinten täytyy päästä vielä lähemmäksi kansalaisiaan. Slovakia näkee yhtenä tärkeimpänä tavoitteena, olipa sitten kyse lainsäädännössä tai muusta, sen, että Slovakia järjestää erilaisia tapahtumia, kokouksia, konferenssia Slovakiassa – niiden myötä osallistujat voivat keskustella aiheesta ja myydä tuloksia, saavutuksia laajemmin yleisölle, pelkästään Slovakiassa, vaan muuallakin. Meidän täytyy tehdä työtä tavallaan kahdella raitteella. Ja tietyssä mielessä tämän teemme, nimittäin meidän täytyy paitsi keskustella tästä aiheesta paljon yksityiskohtaisemminkin, jotta kansalaisilla voitaisiin tarjota konkreettisia tuloksia. Olen saanut paljon myönteistä palautetta epävirallisesta huippukokouksesta, jonka jo mainitsinkin. Minä uskon, että digitalisoituminen aiheena ja sen vaikutukset oli hyvä valinta. Kun ajatellaan digitalisoitumisen vaikutukset ihmisyksilöihin työmarkkinoilla, työmarkkinalainsäädännössä. Nimittäin jo se seikka, että yli 90 prosenttia osallistujista oli ministereitä, osoittaa, että tämä on ajankohtainen aihe kaikissa jäsenvaltioissa ja varmasti sellaisena säilyy jatkossakin. Siksi on erittäin tärkeää yrittää löytää vastauksia. Eli meidän täytyy tarkastella tätä koulun tuntuvammin. Parinkymmenen vuoden aikana politiikassa olleena olen pyrkinyt epävirallisestikin neuvostossa ja muutenkin järjestänyt vierailuja tehtäisiin, katsoa miten tilanne on muuttunut sen jälkeen, kun robotiikka on tullut, kuinka paljon oli työntekijöitä aiemmin, kuinka moni jouduttiin irtisanomaan, mitä heille sitten tapahtui. Vielä toinen esimerkki siitä, miten haluamme tämän toteuttaa, päästä lähemmäksi kansalaisia – kollegani olivat sinällään iloisia aloitteesta. Ehkä se oli uudenlainen heille. Nimittäin me olemme asettaneet riman hyvin korkealle. Eli meidän täytyy päästä käsiksi käytännön ulottuvuuteen. Meidän täytyy jotenkin yhdistää teoria ja käytäntöä. Me Teimme siis vierailun edäsen tehtaaseen. Me pyrimme näkemään, miten ihmiset selviytyvät siirtymästä. Mielestäni tämä on oikea lähestymistapa. Osittain tässä vastaan ehkä jo joihin kysymyksiin siitä, miten me tämän haluamme tavoittaa, tavoitteen saavuttaa käytännössä. Ensinnäkin täytyy päästä lähemmäksi kansalaisia. Tämä koskee kaikkia toimielimiä, myös parlamenttia. Toivottavasti olette tästä samaa mieltä. Yhtä lailla näemme tämän kansallisella tasolla. Niin eurooppalaisella tasollakin on nähty, että sosiaalinen vuoropuhelu on tärkeää. Ilman sitä on hyvin vaikea löytää minkäänlaista sopua. Siksi kun ajatellaan direktiiviliittokysymyksiä, niin ne ovat hyvin ajankohtaisia. Ammattiliitot ovat kertoneet minulle, että järjestetään konferenssi direktiivistä Bratislavassa. Me olemme kiinnostuneita tekemään keskustelua työmarkkinosapuolten kanssa. Kaikki työnantajat eivät tietenkään näe direktiiviä samassa valossa, kuten eivät liitotkaan. Esimerkiksi saksalaiset liit, liittojen johtajat todentuneet, että tämä direktiivi on täysin hyödytön. Meidän täytyy puhua tästä avoimesti. Kaikki eri näkemykset osoittavat, että niistä on keskusteltava avoimesti. Tämä on kautemme yksi tärkeimpiä aiheita, riippumatta siitä, pystymmekö tai emme saattamaan sitä päätökseen. Keskustelut sinällään ovat tarpeen. Me todella kyllä toivomme, että direktiivi pääsisi sellaisen vaiheeseen, että se voitaisiin käytännössä toteuttaa. Mitä tulee sitten konkreettisiin toimiin, joita me käynnistämme, niin ensinnäkin meidän täytyy odottaa komission päätöstä 11 keltaisen kortin jälkeen liittyen toissijaisuuteen. Tämä on jo ollut esillä. Sitten toiseksi työryhmän on jatkettava omaa työtään. Sen täytyy hyväksyä oma kantansa, ne toimenpiteet, jotka on hyväksyttävä, kuten totesin, järjestämme myös konferensseja meidän kaudellamme samaisesta aiheesta. Jos pitäisi Visegrad-maiden tilannetta analysoida, kun nämä neljä ministeriä ovat tavanneet, niin aina esille on putkahtanut tämäkin direktiivi, ja olemme iloisia siitä voimme keskustella ja yrittää löytää yhteinen sävel. Tämä on nyt vain yksi esimerkki. Kesäkuussa yksi eh, pieni osa direktiivistä tuli korjatuksikin. Jouduttiin kyllä odottamaan varmasti useampi kuukausikin ennen kuin tämä tulisi voimaan. Varmasti joku saattaa matkan verran muuttaa mielensäkin. Tavallaan tämä on askel tuntemattomaan, kun me teemme päätöksen tietämättä tarkalleen, mitkä sen vaikutukset käytännössä ovat. Minä uskon, että tällaisen ongelmia aikaisemmin nähty Euroopassa, kun ajatellaan uusia ja vanhoja jäsenvaltioita, jos nyt halutaan tällaisia termejä käyttää, ne ovat niin kaukana kannoissaan. Ja todellakaan mitään ei voida tyrkyttää kenellekään. Me tarvitsemme avointa viestintää, vuoropuhelua myös työmarkkinaosapuolten kanssa. Kuunnella myös niitä maita, jotka ovat pitäneet ongelmallisena tätä. Yrittää löytää kom- ja jotta tämä voitaisiin hyväksyä. En ole hetkelläkään epäillyt sitä, etteikö tämä direktiivi olisi tarpeen. On kuitenkin erittäin tärkeää ensin löytää kompromissi direktiivin sisällöstä. Kun me keskustelemme näistä aiheista Euroopan komission kanssa, esimerkiksi silloin kun ensimmäistä kertaa tästä keskusteltiin ja kuultiin Rova Tyson ja herra Junckeria, niin nimenomaan tämä aihe oli ensimmäisenä mukana lähetetyn työntekijän direktiivi. Eli tämäkin osoittaa, miten tärkeä tämä aihe on. Jos sopii, eli niin käsittelen nyt ajankohtaisia asioita Seitsemän konkreettista seikkaa ottaisin esille liittyen niihin kysymyksiin, joita te täällä esititte. Esteettömyysdirektiivi. Tärkein viesti tässä varmasti on se, että Slovakian kannalta täytyy ensinnäkin hyväksyä yleisnäkemys. Tämän me haluaisimme saavuttaa neuvostossa. Sitten jos ajatellaan itse ehdotuksen sisältöä, sisältöä, niin se on todella mutkikas, se edellyttää paljon kuulemisia ja keskustelua myös yksittäisissä jäsenvaltioissa. Puheenjohtajavaltio on sitä mieltä, että tarvitaan hyvää yhteistyötä parlamentinkin kanssa. Se on erityisen tärkeässä asemassa, että ylipäätään, ylipäätään päästään eteenpäin. Olen iloinen todellakin siitä, että tällaista yhteistyötä on nähtävissä. Me haluamme, että se näkyy eri vaiheissa sekä neuvostossa että komissiossa. Tämä koskee myös niitä kysymyksiä, joita täällä tuli esille. Euroopan talouden ohjausjakso ja tärkeimmät ulottuvuudet siinä. Selvähän on, että ohjausjaksossa on paljon erityispiirteitä joillakin alueilla – Tietenkin oma odotuksemme on myös Brexitin suhteen. Minulla on kyllä korkeat odotukset Bratislaavan huippukokouksesta. Olen saanut nimittäin sellaista tietoa myös siitä, miten pääministerikin on yhteydessä muihin johtajiin, niin on varmaan realistista odottaa vastauksia moninkin kysymyksiin, mukaan lukien esimerkiksi kysymys, joka liittyy tukeen nuorille työttömille. Tämäkin on yksi tärkeä haaste, joka liittyy huippukokoukseen, ei pelkästään Brexit. Meidän täytyy myös huomioida meidän omat kansalaisemme. Eli miten ehkä harjoittaa jopa myönteistä syrjintää nuoria kohtaan, jotta he löytäisivät työtä. Lähetettyön työn työntekijöiden direktiivi. Oikeastaan varmasti jo otin esillekin paljon asioita, jotka liittyvät tähän. Minä kyllä käyn keskustella kollegojenkin kanssa yksitellen. Minä olen toiveikas. Katsotaan sitten, mitä voin sanoa joulukuussa. Toivottavasti ainakin nähdään, että se on elinkelpoinen direktiivi ja Totta kai se on kovin hankalaa tässä vaiheessa sanoa, mutta kyllä me keskustelemme aiheesta. Totta kai täytyy keskustella asiantuntijoiden kanssa ja kuten totesin, meidän täytyy keskustella myös työmarkkinaosapuolten kanssa. He ovat tärkeässä asemassa, hekin. Slovakiassa me totta kai puolustamme omaa kantaamme. Teemme kyllä kaikkemme myös sen puolesta, että meidän kaudellamme me pääsisimme hyvin eteenpäin kohti menestyksellistä lopputulosta, eli että se hyväksyttäisiin. Sosiaalinen pilari, sosiaaliset oikeudet seuraavaksi. Tällä saralla me varmasti hyväksymme yleisnäkemyksen liittyen sosiaaliseen suojeluun. Ja kuten jo alustuksessa näin totesinkin. Sitten vielä edes toinen seikka, uusi osaaminen. Tätäkin käsitellään Pratislavassa. Minä uskon, että erityistä huomiota pitäisi tähän osoittaa. Työmarkkinat muuttuvat nimittäin aika nopeasti. Tähän liittyy digitalisoituminen, elinikäinen niin oppiminen niin edelleen. Emmekä voi tyytyä siihen, mitä meillä on, jos katsotaan taaksepäin. Jos ajatellaan niitä, jotka aikanaan tuhosivat kutomakoneita, ei meidän täytyy nyt valmistautua järjestelmällisesti niihin muutoksiin, joita on tulossa. Digitalisoitumisen myötä moni menettää työpaikkaansa, eli heidät pitää kouluttaa johonkin uuteen, niin että he voivat jatkaa työntekoa. Myös niin, että voidaan hyödyntää uutta tekniikkaa. Meidän täytyy tehdä selvityksiä ja tutkimuksia tulevina kuukausina. Voi olla, että voidaan saada myös joitakin suosituksia. Pratislavassa nimittäin on myös jotain tietoja siitä, että neljä miljoonaa ihmistä saattaa lähteä liikkeelle digitalisoitumisen vuoksi, koska he kärsivät siitä. Siksi meidän täytyy olla valmiina. Vielä eräs seikka, sosiaaliturvajärjestelmät ja niiden koordinoiminen. Kuten jo totesinkin, me olemme odotelleet tässä ensin Brexit-päätöstä, mutta jos Brexit ei toteudu, kuten on odoteltavissa tilanne on toinen. Nyt olemme totta kai eri tilanteessa ja päättäjien täytyy antaa selkeä vastaus myös sille, mitkä ovat suhteemme yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä välin kuitenkin koordinointi sosiaaliturvajärjestelmien kesken on myös otettava esille. Ja muutoksetkin on huomioittava. Eli muutokset, jotka johtuvat Brexitistä. Nuorten työllistyminen seuraavaksi oikeastaan tämän jotenkin osin esille. Nyt meille on tärkeää jatkaa tuen antamista, löytää lisää varoja tuen antamiseksi. Eli tässä voitaisiin käyttää sellaisia varoja, joita ehkä on, on siirretty muualta No, ajatellaan 24 prosenttia, niin se on pari prosenttiyksyä korkeampi kuin aiemmin. Kaksi ja puoli vuotta sitten tilanne oli vielä huonompi. Nyt on päästy alemmas. Näissä hankkeissa on erittäin tärkeää mitata niiden vaikutukset me huomioimme vain sellaiset hankkeet, joilla on pitkää aikavälin vaikutuksia. 80 prosenttia niistä nuorista, jotka löysivät työtä näiden ohjelmien kautta. Eli kunhan tämä, siis 83 prosenttia näistä nuorista on jatkanut työssä, ei myös ilman mitään erityistukea, joita on saatu eri päätteistä. Eli on erittäin tärkeää jatkaa näitä hankkeita, koska ne varmasti ovat etusijalla muutenkin kaudellamme. Kuvittelisin, että muutoksia kyllä tulee vielä varojen käytössä tulevina aikoina. Niin en tietenkään voi tyhjentävästi vastata aivan kaikkiin kysymyksiin, herra puheenjohtaja. Jos pitäisi antaa tyhjentä vastauksia kaikkiin kysymyksiin, olen kyllä valmis siihen. On totta kai paljon lainsäädäntöehdotuksia, joita ei tulla edes esittämään, koska niitä ollaan ehkä vasta valmistelemassa lokakuisessa ministerineuvostossa ja EPSKossa varmasti keskustellaan myös täytäntöönpanoprosesseista Asiantuntijan konferenssit ovat erittäin tärkeässä asemassa, varsinkin niille, jotka Bratislavassa vain järjestetään. Ja haluaisin viedä tietoa kansalaisten suuntaan, että kansalaiset ymmärtäisivät paremmin kunkin toimielimen roolin EU-ssa. Kiitos. Arvon ministeri, sydämelliset kiitokset teidän kattavasta vastauksestanne. Tämä oli hyvä keskustelu ja toivon mukaan tämä ei ole viimeinen Slovakian puheenjohtajakauden aikana. Me lähdemme nyt äänestämään suoraan meidän kannastamme vuoden 2017 talousarvioon ja te otitte sen esiin omassa puheenvuorossanne ja meillä on pöydällä neuvoston talousarvion luonnos, jossa on leikattu huomattavasti nimenomaan niistä asioista, joista me täällä tänään puhuimme. Nuorisotyöttömyys, Euroopan sosiaalirahasto, taistelu köyhyyttä vastaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tänä aamupäivänä keskustelimme valiokunnassa tästä budjetista ja kaikki, tai monet valiokunnan jäsenet tekivät hyvin selväksi sen, että meidän täytyy, kun huomioidaan prioriteetit ja välttämättömyydet, äh, saada paremmat äh, taloudelliset perusteet. Äh, millä tavalla se jää nähtäväksi. Mutta minä pyytäisin myös teiltä tukea neuvoston puolelta niin, että näissä tärkeissä sosiaalisissa tulevaisuuden kysymyksissä saisimme selkeästi parempaa rahoitusta näille asioille. Me emme voi jättää tätä tällä lailla. Me emme meillä ei ole varaa menettää lisää sukupolvia Euroopassa. Me tarvitsemme teidän tukeanne. Kiitokset. So, dann machen wir kurz Break. Ihan lyhyt tauko.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 kohta numero 11 Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoito vuonna 2017, kaikki pääluokat. Ja meillä on tästä äänestysluettelo, äänestyslista, kompromissi D, 5677, äänestämme puolesta, vastaan, hyväksytty.

Siis 5602. Äänestys päättyy. EPPssä on yksi liikaa. Yksi liikaa. Okei. Okay. Äänestys päättyy hylätty. Marian Harkin. To the chair and to the committee. Anteeksi puheenjohtaja, valiokunta unohdin äänestyskorttisini vilpitön anteeksi pyyntö. Ottanette tämän huomioon mahdollisissa äänestyksissä, joissa tarvitaan kortitkin. Dann brauchen wir ein deutlich ja, es kommt ja mal vor. Das hat... No kyllähän tuollaista sattuu. Kyllä tämä nyt on ihan ymmärrettävää. Kerran per henkilö. Eli lopputulos ei kuitenkaan muutu. 56.02 on hylätty. 56.57 puolesta. Vastaan. Hylätty. 5603 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 5603. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. 56 04 puolesta vastaan hylätty, mutta tarkistetaan vielä kerran. 56.04. Äänestys päättyy, hylätty. 56, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5605 puolesta vastaan tyhjään. Tarkistamme koneellisesti. 5605 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 56, 22. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56. 38. Puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 5606 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 5607 puolesta vastaan, tarkistetaan koneellisesti Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, se on hylätty. 56.40 puolesta vastaan. Tarkistamme. 56.40. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi A, 56-74, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56-59, puolesta, vastaan, hylätty. 56-09, puolesta vastaan hylätty tyhjää. Hyväksytty 56.10 puolesta vastaan. Tarkistamme 56.10. Äänestys alkaa. Hylätty 56.39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 56.11 puolesta vastaan. Lienee hylätty, mutta tarkistamme. 56.11. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi B 56-75 puolesta vastaan. Eli tarkistamme koneellisesti kompromissi B. Äänestys päättyy. Hylätty. 56.12 puolesta vastaan hylätty. 56.60 puolesta vastaan hyväksytty. 56, 69 ja 56, 28 raukeavat. 56.33 puolesta vastaan. Hylätty. 56.13 puolesta. Viisikymmentäkuusi Vastaan tyhjää hyväksytty. 56.14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56.15 vastaan tyhjää hyväksytty. 56 15 huomiot ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 56.17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulakseni hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56-62 puolesta vastaan. Hylätty. 56-62 huomiot puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56-18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56.18 remarks puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56.68 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi C. Ei, anteeksi, 56.19. 56.19 puheenjohtaja pahoittelee puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty kompromissi C, 5676 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5642 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 5621 puolesta, vastaan, tyhjää. Hyväksytty 56, 23 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 56, 73 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 56, 29 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 56, 56. Raukeaa 56, 31. 56-31 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 56, 32 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56, 32 huomiota ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56.35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56.43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56.51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56.55 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56-63 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja näin kaikki muut tarkistukset raukeavat. Ja näin olemme käyneet tämän lävitse ja loppuäänestys ei ole välttämätön, koska tässä on kysymys vain yksittäistä kannoista. Näin tämä on hoidettu. Kiitokset. Sitten siirrymme äänestämään kohdasta 12. Durchführung der Vereinbarung zwischen dem Allgemeinen. Kyse on maatalouden osuustoimintajärjestön keskusjärjestön Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton Euroopan kalastusyritysten järjestön liiton sopimus 8 toukokuuta 2013 kalastusalan työtä koskevan kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimuksen täytäntöönpanosta. Ich weiß, dass ich mir jetzt den Sonderdolmetscher zuziehe. Tulkit eivät ehkä tästä ole niin innoissaan. Mutta seitsemän rivin otsikko ei tällaista ole ennenvisi meillä nähty. Tietävätkö kaikki nyt, missä mennään? Esityslistan kohta 12. Kohta 1, tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Käsittääkseni hylätty, mutta tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Katsotaan hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi E on hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan. Käsittääkseni hylätty. Onko epävarmuutta? Ei. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 19. Haluaisin tarkistuttaa, kun en nähnyt käsiä riittävästi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26-26. Ylätty. Tarkistus 20. Puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän. Ai, anteeksi. Tämä oli minun virheeni, anteeksi. Sanoi puheenjohtajan loppuäänestys, koneäänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 46 puolesta, 6 vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut esittelijälle. Das Ergebnis kommt an den Bericht. Erhebt sich dagegen Widerspruch? Kukaan ei vastusta. Ei, Thomas Mann. Puheenjohtaja. Pahoittelut. Juuri kiittelitte esittelijää tuon mietinnön osalta. Mutta yleisbudjetin valmistelija Thomas Hendeliä pitäisi myös onnitella loistavasta tekstistä. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 13. Sitten esityslistan kohta 13. Ilmailustrategia Euroopalle. Esittelijä Ulle Kristensen. Ennen kuin Ulle saa puheenvuoron, pyytäisin kaikkia, jotka käyvät jotain kahdenkeskisiä neuvotteluita siirtymään tänne ulkopuolelle. Aber für den Bericht sollte schon noch jemand da bleiben. Mutta pitäisihän jonkun jäädä tänne myös keskustelemaan tästä mietinnöstä. So, Luftfahrtstrategie für Europa. Ilmailustrategia Euroopalle. Ulle Kristensen kertoo meille lisää. Ulle. Thank you very much, uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja puheenvuorosta lausunto luonnos TRAN mietintöön liittyen ilmailustrategian Euroopalle on laadittu läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa siviiliilmailun alalla. Olen tavannut edustajia valmistajien parista, työntekijöiden edustajia, yliopistoväkeä, jos Pakin kanssa olen keskustellut sidosryhmien kanssa siitä, miten voidaan taata reilut oikeudenmukaiset työolot ilmailualalla. Ja totta kai olen kuunnellut myös heidän näkemyksiään komission tiedonantoon. Tältä pohjalta voin todeta, että aika lailla ollaan yhteismielisiä sidosryhmien parissa, eli meidän täytyy olla kunnianhimoisempia ja puuttua epäreiluun kilpailuun ilmailualalla. Euroopassa, jotta saadaan kestävä pohja alalle tulevaisuudessa ja laadukkaat työpaikat säilyisivät Euroopassa, kuten kasvukin. Siksi niin esit- valmistelijana on laatia rakentava lausunto hyvine ehdotuksineen, toimenpide ehdotuksineen ilmailualan tulevaisuuden kohentamiseksi. Luonnoksessa on viisi aihetta, joita on käsiteltävä mielestäni niin, että tavoitteeseen päästään. Ensinnäkin sosiaalinen vuoropuhelu. Me tarvitaan riippumattomat työmarkkinaosapuolet ja hyvää vuoropuhelua. Meidän täytyy korostaa kunnollista kuulemista, vahvistaa työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua. Olen sitä mieltä, että, että voi olla, että järjestäytymisasteen heikkeneminen on uhka alalle. Siksi on syytä tähdentää sitä, että järjestäytymisoikeus – on perusoikeus Euroopan unionissa. Toinen aihe, uudet liiketoimia, työmarkkinamallit, joita on syntynyt viime aikoina. Jotkut haluavat enemmän joustoa kilpailukykyä, mutta sitten tässä käytetään väärin sääntöjä ja se vaikuttaa työntekijöihin. Meidän täytyy estää yhteisen sääntöjen kiertäminen, koska sillä on kielteisiä vaikutuksia, eikä pelkästään työoloihin, vaan myös turvallisuuteen, kilpailuun ja laatustandardeihin. Siksi esitän, että muun muassa kiellämme nollatuntisopimukset. Niin ikään täytyy selventää kotiasemaperiaatetta, jota olisi myös peräkulutettava kolmanneksi ilmailusopimukset kolmansien maiden kanssa. Niissä täytyy korostaa ihmisoikeuksien noudattamista ja ilon sopimusten noudattamista. Neljänneksi tutkimus ja koulutus. Ilmailun eri osapuolet ovat riippuvaisia pätevistä työntekijöistä ja kilpailusta tarvitaan investointia tutkimukseen ja koulutukseen. Viimeisenä, mutta ei vähimpänä, työterveys ja turvallisuus. Meidän täytyy pystyä myös takaamaan työntekijöille ilmailualalla hyvät työolot terveyden turvallisuuden takamiseksi, olipa yrityksen koko mikä tahansa kuinka paljon työntekijöitä on. Ja totta kai täytyy huomioida myös taustalla sopimus. Aion tehdä tarkistuksia tuen antamiseksi niin sillä ajatuksella, että kaikki ilmalukset olisivat tarkistuksen kohteena säännöllisesti liittyen työterveys- ja turvallisuusasioihin. Valmistella myös osoita muita tarkistuksia, koska tässä on tiukka aikataulu, kuten varmasti hyvin tiedättekin. Niin ikään odotan mielenkiinnolla kommentteja kaikilta ja rakentavaa yhteistyötä. Kiitoksia puheenvuorosta puheenjohtaja. Kiitos paljon Ule. Sitten siirrymme keskustelun EP Pennimissä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin valmistelija Ole Kristensen ja kiittää hyvästä lausunnosta. Mielestäni on hyvä, kun tiedämme, mitä kiistaa tässä on Emplin ja Tranin välillä sosiaalisen polkumyynnin osalta. On hyvä, että todella on nyt keskitytty sosiaalisiin kysymyksiin, kun tämä on niin laaja kysymys kaiken kaikkiaan. Keskeisimmät kysymykset on otettu tässä esiin, siksi tämä luonnos luo hyvän pohjan jatkotyöllemme. Olen varma, että yhdessä saamme hyvän asiakirjan aikaiseksi. Ilmailualan liikenteen vapauttaminen alkoi 90-luvulla. Paljon on tapahtunut, kilpailu on lisääntynyt. Erityisesti eurooppalaiset yritykset altistuvat globaalille kilpailulle jatkuvasti, eikä aina reiluin ehdoin. Uuden ilmailustrategian kautta Euroopan komissio haluaa parantaa eurooppalaisen teollisuuden haaramme kilpailukykyä globaalisti huolehtien korkeasta turvallisuuden tasosta kuluttajien osalta. Tätä taustaa vasten on lähdettävä toimiin, että voidaan vahvistaa sosiaalisia kysymyksiä ja luoda hyviä korkealaatuisia työpaikkoja ilmailualalle. Tässä on otettava huomioon, että uusia malleja on jo syntynyt. Pay-to-fly-järjestelmät tai muut atyyppiset työolot, kuten kohdassa neljä sanotaan – mutta ei kuitenkaan saisi suhtautua kielteisesti ainoastaan, koska tässä on mukana tiettyjä säädöksiä, jotka takaavat korkeat standardit työpaikkojen osalta. Mielestäni on hyvä, että kohdassa viisi viitataan hyvin liikkuviin työntekijöihin lentoliikenteen osalta. Eli tuo kotiaseman käsit sitten on todella saatava selväksi. On tärkeää tietää, mikä sosiaalityö- ja verolainsäädäntö pätee missäkin tapauksessa. Siksi olemme vielä kymmenvuotisessa siirtymävaiheessa, joten kotiaseman käsitettä ei vielä käytetä täysin, mutta nyt jo nähdään tiettyjä puutteita ja ongelmia. Ja sääntelyn aukkoja puutteita, joista on huolehdittava välttämättä. Lisäksi haluaisin esittää, että jatkuva valvonta ja säännönmukainen tiedonvaihto eu komission jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten välillä olisi tarpeen, jotta ajoissa nähtäisiin uudet työmarkkinoiden trendit, jotta voidaan huolehtia tämän alan reiluista hyvistä työpaikoista. Ennen kaikkea pitäisi keskittyä vielä koulutukseen, jatko- ja täydennys koulutukseen. Kohta kahdeksan ei niin ihan riitä tässä yhteydessä. Meidän pitäisi pitää hyvin tärkeänä sitä, että meillä on hyvin koulutettuja kokeneita työntekijöitä edelleen Euroopan työmarkkinoilla. Tässä mielessä toivoisin, että voitaisiin kehittää koulutusta ja jatkokoulutusta. Siinä voisi olla oppisopimuskoulutusta, mutta akateemisempaa koulutusta. Tämä voisi liittyä uusiin aluksiin, koneen lennokeihin ja muihin uutuuksiin tällä saralla. Aion tehdä tarkistuksia. Kiitos. Kiitos. Esäryhmän nimissä Sokovski. Slotowski, Hän ei olekaan paikalla. Itse on. Niemand? ECR, onko ketään? Alderyhmän nimissä ei ole väliesittelijää. Guen. Vai sittenkin. Anteeksi. Sorry. Okay. Uh, um, first of all, thank you, thank you rapporteur for... Kiitos ensinnäkin valmistelijalle hyvin tehdystä hommasta. Varmasti käydään hyvää keskustelua ja saadaan hyvä asiakirja. Tärkeimpinä tavoitteena ilmailustrategiassa Euroopalla on turvallisuusstandardit, laadukkaat työpaikat. Epäilemättä meidän pitäisi enemmän kiinnittää huomiota työllisyysoloihin, koulutukseen, ammattikoulutukseen ja käytännön kokemuksiin. Valitettavasti on hyvät syyt uskoa, että jotkut lentoyhtiöiden käytänteet eivät takaa turvallisuutta ensinnäkin pilottien koulut, kouluttaminen pay to fly-järjestelmän puitteissa siinä. Pilotit joutuivat koulutuksestaan maksamaan tuntien pohjalta ja se joutuivat ylityötä tekemään kompensoidakseen alemman palkkaan ja sitten tarttumaan näihin järjestelmiin. Totta kai väsymys vaikuttaa myös turvallisuuteen. Jos ajatellaan komission tekemää kuulemista, niin mukaan ei ole riittävästi näyttöä tämän vaikutuksesta turvallisuuteen. Tämä on aika omituinen lausuma. Kun ajatellaan tätä, että tämä on innovoiva ala ja mikä on tyypillinen työllistyminen, tämä selvitys 2015 julkaistiin. Selvitys on ennen kaikkea korostanut sitä, että heidän näkemyksensä oli, että Way to Fly-järjestelmä pitäisi estää ei Euroopan unionissa, vaan yleisemminkin – Toivottavasti kun tarkastellaan ilmastostrategia Eurooppaalle koulutusta, oppisopimusta ja muutenkin tätä käydään läpi yksityiskohtaisemmin. Dankeschön, jetzt. Kiitos. Veron ja Kari, koen ryhmän nimissä. Kiitos, kiitos esittelijälle erittäin hyvästä lähtökohdasta. Me olemme samaa mieltä osasta ongelmia, vaikka luonnollisesti tässä sitten on hieman eroja meidän analyysissämme. Enkä ole täysin innostunut tästä komission tiedon annosta, kuten esittelijä kuitenkin on. Koska minusta tästä puuttuu selkeät ehdotukset siitä, miten hoidamme ilmailualalla sosiaalista polkumyyntiä. Tilanne on vakava. Ei tästä ole kauaakaan, kun tässä valiokunnassa kävi vierailulla äh, monia mielenkiintoisia henkilöitä, jotka kertoivat äh, hyvin äh, ikävistä ja omituisista palkkausmuodoista, työmuodoista, esimerkiksi pilotit, jotka ovat sairaana töissä. Me puhumme turvallisuudesta, mutta emme kuitenkaan huolehdi näiden pilottien tilanteesta. Sen vuoksi olen todella tyytyväinen siitä, että esittelijä ei halua, että, tai halua, että lopetetaan kokonaan ää, tämä nolla palkka, ää, nollan tunnin palkkausjärjestelyt. Meidän täytyisi pitää kiinni siitä, ei siis vain suositella, vaan pitää kiinni siitä, että lentäjien ja henkilökunnan tulee olla suoraan palkattu lentoyhtiöstä ja tämä täytyy myös voida todistaa. Sen lisäksi kiitän esittelijää myös siitä, että hän on ottanut kotiasema käsitteen mukaan. Ja ehkäpä meidän pitäisi kuitenkin hieman määritellä tätä enemmän. Miten määritellään sana kotiasema? Miten me voimme olla varmoja siitä, että tätä käytetään kotiasemana? Ja lopuksi minusta meidän täytyy huolehtia siitä, että tässä noudatetaan EUn lainsäädäntöä, koska jäsenvaltioissahan on erilaista lainsäädäntöä ja sitäkin täytyisi katsoa, mitä tapahtuu. Ehkä nyt on jo joitain maita, jotka vaativat tiettyjä asioita lentoyhtiöiltä, että ne saavat ylipäätään käyttää tiettyjä jäsenvaltioiden lentokenttiä. Ja täytyy huolehtia siitä, että ei ole esimerkiksi tällaisia nollatuntisopimuspilotteja ja muita tällaisia asioita, jotka rikkovat meidän lainsäädäntöämme. Minä odotan mielenkiinnolla keskustelua ja uskon, että me tulemme pitkälti olemaan yksimielisiä. Dankeschön. Jetzt werde... Kiitos. Nyt olisi Lörakian vuoro, mutta hän ei ole täällä. Römmelä. Ei vaan, anteeksi. Kalimadelli. välistä. Hän ei ole täällä. Jean ilmeisesti puhuu Delin nimissä. Uh, Korvaan Karima Delliä, joka on tässä varjovalmistelijamme. Hänkin muiden lailla halusi kiittää valmistelijaa hyvin kattavasta lausunnosta, joka kattaa kaikkien tärkeimmät näkökohdat aiheessa. Muidenkin lailla epävarmat työsuhteet, ne ovat uhka turvallisuudelle myös ilmailualalla. Olemme samaa mieltä, että viime vuosikymmenen tilanne on muuttunut. Se, mikä on todellista riippumattomuutta, liisaus, nollatuntisopimus, bay to fly-sopimukset, kuten jo täällä kuultiinkin. Meidän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota tähän niin, että nämä uudet epävarmat työsuhteet hävitettäisiin alalta niin, että voidaan taata korkea turvallisuuden taso työntekijöille ja asiakkaille. Meidän ei pitäisi sivuuttaa inhimillistä ulottuvuuttakaan epävarmassa työsuhteessa, kun on kyse arkaluontoisista aloista, kuten ilmailusta. Ikävä kyllä meillä on esimerkkejä tragedioista, German Wings esimerkiksi viime vuodelta. Me tuemme lausuntoluonnosta, se on hyvä pohja yhteistyölle. Olemme erityisen iloisia siitä, että valmistelija peräänkuuluttaa nimenomaan edellä mainittujen sopimusten hävittämistä niin, että ja pitäisi myös välttää sosiaalista polkumyyntiä. Odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä valmistelijan kanssa niin, että saadaan alasta turvallinen ja oikeudenmukainen matkustajille ja työntekijöille, kuten sen pitäisi olla. Jos minäkin voisin omissa nimissäni jotain todeta kotiasemasta ja liikkuvista työntekijöistä, jotkut muistanevat ponnistelut, joita yksi lentoyhtiö teki viimeksi, kun tarkistelimme sosiaaliturvallisuuden koordinoinnin tarkistamista. En mainitse nimeä, koska eivät halua heistä puhuttavan tässä valiokunnassa, mutta ihan tarkoituksellisesti he miettivät siitä, että pannaan ihmiset sellaisiin maihin niin, että jo maksettaisiin sosiaaliturva maksoi mahdollisimman vähemmän, vaikka eivät nämä työntekijät siellä asuneetkaan. Eli se pystyttiin estämään koordinaatiolainsäädännön puitteissa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että taataan myös, että nämä pysyvät samassa linjassa, että ollaan johdonmukaisia eri lainsäädäntölohkojen välillä. Kiitos. Dankeschön. Ich glaube, Jean hat Kiitos. Renelekahdin tarkoitti, en ole ihan varma. Nyt olisi Laurentian vuoro, en näe häntä. Joten meillä on seuraava puhuja, niinkö? E- en, mä, en ymmärtänyt, mutta käsittääkseni kukaan ei halunnut käyttää puheenvuoroa. anteeksi. En halua puhua tästä. Kiitoksia kovasti. Okei. Okay. Selvä. Marita Uskok, seuraava puhuja. Yes. Uh, thank you first of all to... Uh... Kiitos Uulelle. Uh, Uule tästä mietinnöstä, jossa keskitytte uh, niihin kaikkein tärkeimpiin asioihin, joihin meidän kuuluukin keskittyä ilmailuliikenteessä. Muutamia asioita haluaisin painottaa. Komissio voisi tehdä enemmän ilmailun alalla ja varsinkin ilmailustrategian sosiaaliset aspektit ovat liian heikkoja. Oli hyvä kuulla, että komissio aikoo parantaa sosiaalista vuoropuhelua. Se tarvitsee paljon tukea. Tänä päivänä pilotit, maahenkilökunta ja matkustama henkilökunta eivät saa edes järjestäytyä. Olemme nähneet työsopimuksia, joissa erikseen kielletään henkilökuntaa järjestäytymästä tai ylipäätään puhumasta ammattiyhdistysliikkeelle, ja tämä ei ole hyväksyttävää jo ilonkin perussopimuksessa. Me tarvitsemme enemmän faktoja ja todisteita jotta saamme hyvän työ, hyvät työolosuhteet tälle sektorille. Se, mitä komissio myös voisi tehdä, olisi vahvistaa Euroopan e, ilmailuturvallisuusvirasto ajassaan. Sen pitäisi saada vahvempi mandaatti, enemmän voimavaroja ja sen lisäksi täytyy myös tarkistaa EASan perusasetusta. Emme me voi puhua turvallisuudesta ilman parempaa eurooppalaista valvontaa. Meillä on ollut useita tapahtumia, jossa ei ole ollut mitään seuraamuksia lentoyhtiöille, jotka ovat rikkoneet sääntöjä. Muutamissa tilanteissa ja se on toiminut, mutta se ei riitä. Meillä pitäisi myös olla minimistandardit, eurooppalaiset minimistandardit työntekijöille niin, että yhtiöt voisivat kilpailla yhtäläisin ehdoin. Ja täällä mainittiinkin yksi yritys, joka on vain yksi esimerkki näistä yrityksistä, jotka eivät toimi yhtäläisen kilpailun pohjalta. Ja meidän tulisi varmistaa, että suora työsuhdemalli, suora työsuhdemalli on se, mikä on, on vallalla. Meidän täytyy laajentaa tämän päivän vaatimusta siitä, että 50 prosenttia huoltohenkilökunnasta on suoraan, suorassa työsuhteessa niin, että se koskisi myös maa, että, että muita, muuta henkilökuntaa. Meillä on todellisia riitoja Ryanairin ja muidenkin yritysten kanssa. Ainakin yksi yritys EASan puuttumisen jälkeen ei voinut jatkaa sitä, mitä he tekivät. Minusta on todella tärkeää, että emme salli tämän sektorin päätyä tällaiseen villilännen malliin ihan jo turvallisuussyistä, mutta myös muista syistä. Meidän täytyy saada asiat järjestykseen ja uskon Ulle, että me voimme käyttää tätä mietintöä siinä hyvinkin avuksi. Kiitos. Thank Kiitos. Kiitos, Kiitos paljon puheenjohtaja. Olisin kollegoiden kanssa samaa mieltä. On paikallaan kiitellä Ulea hyvästä lausunnosta. Yhteistyö kaikkeiden, kaikkien toimijoiden kanssa tuli esiin hänen puheenvuorossaan ja se onkin hyvin tärkeää. Lisäksi hän sanoi, että hän haluaa esittää lausunnon, joka on kunnianhimoinen. Se on onnistunutkin. On paikallaan pahoitella sitä, että komission strategia ei ole riittävän kunnianhimoinen. Meidän mielestämme komissio ei ole riittävän rohkeasti lähtenyt ajamaan tätä asiaa. Tämän hetken konkreettisiin ongelmiin ei ole vielä pystytty puuttumaan. Työmarkkinajärjestöjen vuoropuhelu on hyvin tärkeä, samoin kuin sopimukset kolmansien maiden kanssa. sopimu- sitten määräyksistä on pidettävä kiinni. Tämän on tärkeää tässä komissiolla on ratkaiseva rooli, kun komissio neuvottelee sopimuksista. Konkreettisemmin voitaisiin vähän vielä lisätä tai parantaa tätä tekstiä, vaikka tämän ensimmäinen luonnos ymmärrän. Kohta kolme tuntuu oikein hyvältä, vaikka siihen voitaisiin vielä jotain lisätäkin. Ja sitten mukavuuslippukysymys ja tuon lentokokemuksen hankkiminen maksua vastaan ovat vakavia ongelmia, samoin kuin nollatuntisopimukset. Nämä ovat keskeisessä roolissa, kun puhutaan sosiaalisesta polkumyynnistä, sosiaaliturvasta ja työoloista. Aivan erityisen tärkeä asia on tuo kotiaseman käsite – ja sitten lopuksi kysymys uudelle kohdassa kuusi. Puhutaan ulkomaalaisista työntekijöistä. Tässä tarkoitetaan ilmeisesti kolmansien maiden työntekijöitä. Kaiken kaikkiaan hyvä lausunto. Arvokasta työtä on tehty ja puheenvuorot muiden kollegoiden puolelta olivat myös hyviä. Näin saadaan kunnianhimoinen hyvä teksti lopuksi aikaiseksi. Kiitos. Kiitos paljon. Christophe Dusan muut pääosastolta saa puheenvuoron komission nimissä. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Muutama sana. Olemme tyytyväisiä, että valiokunta on tarttunut aiheeseen ilmailustrategiaan. Ensimmäisestä keskustelusta kävi ilmi, että siellä on asioita, joita mekin pidämme tärkeinä. Kaiken kaikkiaan olemme valmiita vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin ja odotamme innolla yhteistyötä tämän asian parissa. Danke sehr. du hast Kiitos. Ulle, saat viimeisen puheenvuoron mietinnöstä. Kiitos. Ja kiitos kaikista kommenteista, jotka olivat kaikki samansuuntaisia niiden asioiden kanssa, jotka minä mainitsen omassa lausunnossani. Haluaisin sanoa niille muutamalle kollegoille, jotka sanoivat, että heidän mielestään komissio ei ole mennyt tarpeeksi pitkälle, niin minä sanoin, että pidin komission tiedonantoa hyvänä. Se johtuu lähinnä siitä, että on hyvä, että nyt meillä on mahdollisuus reagoida näihin sosiaaliasioihin, koska strategiassa sinällään on kyllä suuria puutteita. Ja nyt kun olen kuullut kaikkia kollegoita, niin äh, koen, olen iloinen siitä, että olen saanut äh, aikaan hyvän lausunnon työllisyysvaliokunnalle. Olen samaa mieltä näistä lausunnoista, että pitäisi keskittyä koulutukseen ja pätevään työvoimaan niin, että me voisimme sitä kautta panostaa lentoyrityksiin. Se, että voisimme hyvin koulutetun työvoiman kautta myös parantaa turvallisuutta. Ja tätä ehkäpä pitäisi hieman enemmän painottaa. Ja sitten tämä kotiasemaperiaate, josta en paljon puhunut. Minun ajatukseni kotiasema periaatteen kanssa on, että se koskisi myös eh, eurooppalaisia lentoyhtiöitä, jotka lentävät kolmansiin maihin, mutta jotka tänä päivänä käyttävät kolmansien maiden työvoimaa, joka, jota voidaan käyttää eri lailla kuin eurooppalaista työvoimaa. Siksi minä mainitsen tämän kohdassa kuusi George Bach koska minusta on tärkeää yrittää katsoa, voimmeko me käyttää tätä kotiasemaperiaatetta myös suhteessa kolmansiin maihin ja suhteessa siihen, mitä tapahtuu Lähi-idässä ja muualla. Koska muutenhan äh, nämä voivat äh, kilpailla ulos jo meillä olevat lentoyhtiöt, ellei me kykene luomaan jonkinnäköistä muotoa reilulle kilpailulle. Onneksi meillä on paljon hyviä lentoyhtiöitä, jotka hoitavat asiansa hyvin. Mutta meillä on muutamia yksittäisiä, jotka vain yrittävät äh, hiipiä sääntöjen ulkopuolelle. Ja tätä en voi ymmärtää. En voi ymmärtää sitä, joka puhuu heidän puolestaan. Jos ajatellaan, kuinka paljon äh, työntekijöitä on täällä matala hinta lennoissa, se ei ole mitään suhteessa siihen, mitä työllisyys on niissä lentoyhtiöissä, jotka käyttäytyvät hyvin. Sen vuoksi on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että nämä hyvät lentoyhtiöt myös selviävät tulevaisuudessa. Ja se on mahdollista, jos me luomme reilun kilpailutilanteen kaikille yrityksille. Toki täytyy käydä kilpailua hinnoissa, mutta äh, kilpailun täytyy kuitenkin olla oikeudenmukaista ja reilua. Niin. Eipä tässä sen kummempia ja ehkä sen enempää, mutta olen todella eh, innoissani yhteistyöstä ja olen vakuuttunut siitä, että saamme aikaan oikein hyvän lausunnon. Ja kiitokset vielä kaikista näistä positiivisista kommenteista. Kiitos. So, an... Sydämestä kiitokset kaikille. Tämän päivän ohjelma on käyty läpi, kun lykkäsimme kohdan 14 käsittelyä. Aikataulu syistä muiden valiokuntien työn takia. Lopetamme kokouksen vähän aikaisemmin. Mukavaa päivää taikka iltaa. Tavataan huomenna jälleen yhdeksältä. Huomiseen.